käynnistyy. Aluksi ilmoitusasia. Eilen puhuttiin artikloista 166, 167, kohta 1 ja 195, kohta 3 työjärjestyksestä, jonka on ehdottanut perussopimusvaliokunta. Jos mitään vastalauseita ei tule säännön 211 nojalla, niin silloin nämä tulkinnat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten toinen tiedotusasia. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että